Olkaa hyvä kollega. Mr. President, it's Hyvä puhemies, täällä on liikaa melua. So geschäftsordnung herr kollege austrevicius. Eli Austravicius, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Jos täällä nyt kukaan kuuntelee. Join me. Mr. President, colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kaksi vuotta sitten, toinen 4.2014, tämä talo Euroopan parlamentti ehdottomalla äänenenemmistöllä hyväksyi suosituksen neuvostolle yhteistä viisarajoitteista venäläisille virkailijoille, jotka oli, virkamiehille, jotka olivat Sergei Matsevskin kuoleman yhteydessä. Pyysimme neuvostoa täytäntöönpanemaan EU-laajuisen viisumikielon 32 venäläiselle, jotka olivat Magnitskin kuolemaan osallisua ja sen peittelyn, kuten myöskin hänen äitinsä ja leskensä jatkuvan kiusaamisen osallisia. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että eilen täällä parlamentissa pidettiin tilaisuus yhden kollegamme toimesta, Euroopan parlamentin jäsenen toimesta, erittäin kunnioitetusta poliittisesta ryhmästä – ja haluaisin kiittää huomiona siihen, että tuossa tilaisuudessa kaksi henkilöä Magnitskin luettelosta olivat läsnä. Pavel Karpov ja Andrei Pavlov, jotka tuotiin sisälle, jotta nämä saavat esittää puheenvuoronsa. Minä valitan sitä, että tämä tapahtuu Euroopan parlamentin sisällä. Hyvä puhemies, haluan kiinnittää huomioon siihen, että ongelma on omajan päätöstemme integriteetissä. Vielen Dank, Herr Kollege Austri. Kiitoksia. Tarkastelemme tätä asiaa. Meillä on tänään hyvin pitkä äänestyslista. En halua kertoa, mihin asti on arvioitu tämän istunnon kestävän. Eli mitään suullisia äänestysselityksiä ei tänään pidetä, vaan voitte toimittaa ne kirjallisesti. Sitten äänestykset. Ensin Assisin suositus EU- ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onko jollain työjärjestyspuheenvuoro? Kavada, olkaa hyvä. Ei tämä ole työjärjestyspuheenvuoro, vaan pieni tekninen ongelma. Meillä on vaikeuksia kuulla tulkkausta. Jos joku teknikko siihen voisi tarttua, se tekisi meidät onnelliseksi. Wer hört die französische Dolmetschung noch schlecht? Onko muita, jotka kuulevat ranskan tulkkausta huonosti? Ehkä nyt siis Joo, se sujuu paremmin. No niin. Sitten toinen assisi mietintö, eu ja Israelin välinen EU-välimeri-ilmailusopimus. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Jaakonsaaren mietintö, yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä – ja esittelee teillä kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Faija Kensaari. Ja täällä oli niin kova meteli, että en kuullut puheenvuoroa, mutta haluaisin lyhyessä puheenvuorossa kiittää tulliviranomaisia, sillä tässäkin on kysymys

ja sitten nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Lyhoitonin mietintö. Piharin koskemattomuuden poistaminen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lapsen edun turvaaminen EU-ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tällaisen sosiaalikomitea kysymys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Siilen mietintö Euroopan unionin rautatievirasto Eli torjutaan neuvoston kanta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli parlamentin ja neuvoston välinen sopimus on lopullisesti hyväksytty. Sitten Bilbao Barandika, eli että hylätään neuvoston kanta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli samaten totean, että sopimus neuvoston ja parlamentin välillä on nyt lopullisesti hyväksytty. Sitten Kramerin mietintö Samaten ehdotus, että hylätään neuvoston kanta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli tässäkin voidaan todeta, että joku pyysi ilmeisesti tarkistusta, eli äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sopimusneuvoston ja parlamentin välillä on nyt lopullisesti hyväksytty. Van Juvenhausenin mietintö. Niin, esittelijä saa myöskin kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Mikrofon, bitte. Yeah. Thank you, Mr. Chair. I... Kiitoksia, hyvä puhemies. Me voimme kaikki olla ylpeitä Euroopasta, sillä ensimmäisenä maailmassa saamme aikaiseksi lainsäädäntöä, joka estää manipulointia tärkeistä vertailukohdista. Se on mahdollista vain sen hyvän työn ansiosta, jota parlamentissa on tehty. Haluan kiittää De Maieria, Fernandesia, Swinburnea ja kaikkia muita, jotka olivat tässä mukana. Voimme olla ylpeitä tästä lainsäädännöstä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin van Nieuwenhuis. Kiitoksia van Nieuwenhuisen. Tarkistus kaksi, hänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten komission ehdotus, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Diabalovan mietintö. Ensin koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta. No, tarkistetaan tarkistus 21. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 66, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 68 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, no, 23 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Eli siis tarkistus 23. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27. Okei. Okay. Eli tarkistus 50 tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 9 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 243, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 53. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 54. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kolme. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30-35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37. No, tarkistetaan 36. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Siis tässä on sama enemmistö kuin aikaisemminkin. 39 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 344, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 56 puolesta, tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 nimen... Okei, okay, eli 46 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan. Sitten 11 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 47 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 57 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli alkuperäinen teksti raukeaa. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kol- Okei, tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta 400 puolesta. Vastaan. Ei nyt käynyt oikein selväksi, eli tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 405. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 410 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 434 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 13 ja 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Siis hylätty. 15 puolesta niin, sanoin luonnollisesti siksi, että näin ihan selvästi, että se oli hylätty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on toinen Jaapalvan mietin äh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, eli alkuperäinen kohta yhdeksän nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ää, suokaa anteeksi. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Schmidtin mietintö. Vastuuvapaus 2014 Euroopan kehitysrahaston, eli nimenhuutoäänestyksenä koko päätösasmaesitys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ah, no tarkistan ensin tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 100 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Piperin mietintö. E- Työjärjestys, puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puhemies koskee kappaletta 49, joka koskee äh, MEPien sivutöiden kieltämistä. Tämä oli selkeästi osa alkuperäistä tekstiä ja erillisäänestyspyyntö tuli paljon myöhemmin kuin määräaika meni umpeen. Me olemme sitä mieltä, että emme voi lainkaan hyväksyä sitä, että vaaditaan erillisäänestystä näin tärkeästä asiasta määräajan päätyttyä. Vaikka se liittyisikin Schulziin ja näin pyysimme sitä, että 49 ei äänestettäisiin. Se koskee meppien sivutöitä. Mutta jos sitä pidetään erityisprosessina, niin silloin päätämme nimenomaan, pyydämme siitä tehtäväksi nimenhuutoäänestystä. Mir wird gesagt, dass der Präsident des Ilmeisesti puhemies on päättänyt, että tästä äänestetään. Minä en poikkea tästä päätöksestä. Se on varmaan tehty ihan hyvillä perusteilla. Vastustaako joku sitä, että tästä tehdään nimenhuutoäänestys? Eli sitten toimimme niin. Mutta ensin koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 13, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 14. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Ai raukeaa. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 23. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 26. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Tätä oikealta ei oikein näy mitään. Eli tämä toinen osa uudestaan. Eli tar- äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 on vedetty pois. Sitten 58 nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli seuraavaksi kohta 34 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 59. Nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli seuraavaksi kohta 36 nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 37 nimihuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli seuraavaksi tarkistus 15 puolesta vastaan. Siis uudestaan. Jos sosialistitkin voisivat nostaa kädet kunnolla pystyyn. Vastaan, tyhjää, hylätty. 31 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 32 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16.34. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 35 nimenhoitoäänestyksenä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 49 äänestyksenä niin kuin oli sovittu. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 53 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okei, tarkistetaan 47. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa ei kun anteeksi, kuka äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 20, 21 ja 48 identtiset tarkistukset nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 36 ja siihen liittyy Piperiltä suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Kyse on Lux-palkinnosta, Kyse on tutkimuksesta, jota vielä ei ole saatavilla. Ja tässä lukee, että pahoittelee, että pahoittelee syvästi, että tutkimukset eivät ole vielä saatavilla. Ja haluan tämän syvästi sanan poistaa. Ja sitten toiseksi tutkimuksen tulokset Lux-palkinnosta myöskin on, nämä tulokset on toimitettu kulttuurivaliokuntaan eikä ainoastaan budjettivaliokuntaan. Eli monet ryhmät ovat sopineet tästä tarkistuksesta. Gibt es Einwendungen? Vastustaako joku tätä? Ei. Eli äänestämme siitä tästä muodossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22 ja 49 identtiset nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 73 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 75 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan tämä.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 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 99 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 52 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 126 ensimmäinen osa puolesta Sosialistit, hei. Puolesta. Uudestaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Mutta tämä kestää nyt kauemmin, jos te ette kunnolla nosta kättänne pystyyn. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä, eli tarkistus 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 135 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko päätöslausuma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Czarneckin mietintö. Eurooppa-neuvosto ja neuvosto. Eli Nimenhuutoäänestyksenä päätös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätösasmaesitys niin ikään nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Vistisenin mietintö, eli ensinnäkin koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko esitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten Czernetskin mietintö, tilintarkastustuomioistuin, eli ensinnäkin koko päätös puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätösosmaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Vistisenin mietintö, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Ensin koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Monet äänestivät tyhjää. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Makovein mietintö. Alueiden komitea. Koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli seitsemän raukeaa. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Czarneckin mietintö. Euroopan ulkosuhdehallinto, koko päätös puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 27. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. No, eli tarkistus 1 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Czarneckin mietintö. Euroopan oikeusasiamies. Koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Ehkä tässä on sama enemmistö, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 22 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaisuus nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Makovein mietintö. Euroopan tietosuojavaltuutettu. Koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Vonilta useampi mietintö. Ensin EUn erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varanhoito ja sen valvonta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. No, eli tarkistus kaksi uudestaan puolesta Siis, suokaa anteeksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, päätös, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, päätösasmaesitys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas VOON, eli Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, Koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Von Euroopan unionin eliten käännöskeskus päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Voon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas Voon Euroopan poliisiakatemia koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösalmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas vuon Euroopan leututurvallisuusvirasto. Koko päätös puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätösalmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taas vuon Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto koko päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas vuon Euroopan pankkiviranomainen päätös, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimen, äh, äh, päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas vuon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas Voon, Euroopan kemikaalivirasto. Päätös, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätösasemaesitys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taas Voon, Euroopan ympäristökeskus. Koko päätös puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätösasemaesitys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Taaspo on Euroopan kalastuksen valvontavirasto. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma. Ja sitten kohta 23 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma esitys äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Vuonin mietintö Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen päätös puolesta vastaantui ja hyväksytty. Sitten, okei, okay. eli tämä koko päätös, äänestämme siitä, Äänet, äänestys alkaa. Niin menimme ehkä hiukan liian nopeasti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kahdeksan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta, ei kun siis anteeksi, siis hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan täytyy tarkistaa tämä. Eli kolmas osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Voon Euroopan tasa-arvoinstituutti. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslausmaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Voon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen päätös kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausmaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten vuon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. Päätös puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Vuon Euroopan lääkevirasto, päätös puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 20, äänet puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten koko päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taas Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus päätös. Äänet puolesta, vastaan tyhjään hyväksytty. Ja sitten päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taas vuon, Euroopan meriturvallisuusvirasto. Päätös, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taas Voon, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto. Päätös kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätösasmaisetys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taaspoon Euroopan rautatievirasto. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasema esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan arvoparpperimarkkinaan viranomainen päätös puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty päätösasmaesitys. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan koulutussäätiö. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten turvallisuuden oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaava virasto hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Päätös. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euratomin hankintakeskus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Euroopan poliisivirasto. Päätös puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan unionin perusoikeusvirasto. Päätös puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi on siis rauennut. Sitten koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyötä huolehtiva virasto. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä yksi vuon Euroopan GNSS-viraston päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten päätös on esitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli jatkamme vastuuvapautta. Eli sitten Marin Eskulta pari mietintöä. Ensin Artemis-yhteisyritys Eli päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Clean Sky yhteisyritys päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Excel, yhteisyritys, päätös ään, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslausumaesitys. Niin ikään nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi ENIAC, yhteisyritys. Päätös kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten polttokenno- ja vetyyhteisyritys, päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen innovatiiviset lääkkeet aloitetta toteuttava yhteisyritys. Päätös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys. Päätös nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta kolme. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 5. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätösesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten CESAR-yhteisyritys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Pirinskin mietintö. Investointipankin vuosikertomus 2014. Tarkistus 7 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 39. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 41. osa puolesta. Vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Eli kohta 41. osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämäkin. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 54 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli tarkistamme sähköisesti ensimmäisen osan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Varmaan sama enemmistö, eli hyväksytty. No, tarkistetaan. Tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatuskappale E, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa on hoidettu. Sitten koko päätösosmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi esitykset sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena. Eli meillä on seitsemältä ryhmältä yhteinen esitys. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa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 hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Kohta 21 nimenhuutoäänestykseen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johtosakappale G ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätösasemaesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ferraran mietintö asiakirjojen julkisuus vuosina 2014-2015. Tarkistus jo kohta 7.2. osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 8 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta. Okei, tarkistetaan tämä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta yhdeksän. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta kymmenen. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 15. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24 puolesta. Okei. Okay. Eli kohdan 15 toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Nimenhuuto. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 29. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okei, eli tarkistamme tämän toisen osan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täältä nyt ei aina näy, miten te äänestätte. Sitten kohta 31 puolesta vastaan tyhjää. No nyt ECR ei äänestä. Eli uudestaan 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 34 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 40 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko... No, tarkistetaan. Kohdan 42 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Kunevan mietintö. Kotitalous- ja hoito, tekevät naiset EU-ssa. Kohta yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 12. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 13. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 25 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ensimmäinen osa puolesta tyhjää Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20, 34 puolesta vastaan. Siis uudestaan 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Täytyy nyt tarkistaa tämä. Eli 64 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Ilmeisesti sama enemmistö eli hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta selvä. Eli tarkistamme kohdan 66. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdatusosakappale E, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdatuskappale, no, eli johdatuskappale E, kolmas osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatusakappale I, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuskappale K puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatus on kappale O. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdatuskappale R puolesta. Okei. Okay. Eli johdatuskappale O. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatus on kappale R puolesta vastaan. Kaksi ryhmää äänestää tyhjää, eli tämä täytyy tarkistaa. Johdatus on kappale R. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatus kappale V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusakappale Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusakappale Z ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusakappale AE ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Johdatuskappale AG Selvä, eli johdatuskappakistetaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatuskappale AG puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatuskappale AH puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatuskappale AI puolesta vastaan tyhjää hylätty on kappale AK puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatus kappale AM ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusan kappale no niin, AM johdatusakappaleen toinen osa tarkistetaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Johdatuskappale AO, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdatusosakappale AX puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdatusosakappale BA puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdatusosakappale BD, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. BE puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatuskappale BF puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. BL ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Johdatuskappale BM puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen mietintö, Räntgen mietintö. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla. Kohta yhdeksän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta kymmenen. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 15. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kohta 17. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 19. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan Täytyy tarkistaa tämä, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viidesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuudesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 22 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 äänest... No, 22 toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 ensimmäinen selvä, eli tarkistamme kohdan 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 42 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kohdan 42 toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 49 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan 55 toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 67 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale D ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale I ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale T Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ennen loppuäänestystä tämä oli aika hankalaa tänään, eli pyytäisin nyt ymmärryksiä, jos tein vääriä päätöksiä, mutta se johtuu osittain myöskin poliittista ryhmistä. Eli nyt sitten loppuäänestys. Eli nimenhuutoäänestys. Ja muistakaa, että jätätte kortit laitteeseen kunnes äänestys on päättynyt kokonaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Istunnon pöytäkirja toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan istuntokauden alussa. Ja jos vastalauseita ei tule, niin tämän istunnon päätökset toimitetaan asian kuuluville tahoille ja henkilöille. Kukaan ei tätä näytä vastustavan. Istunto keskeyteen. Toivotan teille hyvää kotimatkaa, hyvää ruokahalua